We will now move to the... Nyt siirrymme kuuntelemaan äänestysselityksiä. Alcatrawin mietintö ensimmäisenä ja Kolmish. Mr. Golnish? Yes, yes, yes. We... merci. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Me olemme äänestäneet Kadrauista, näistä järjestelmistä, julkisesti noteratuista yhtiöistä. Ranskassa yleensä niitä johtavat henkilöt valitaan eh, aivan uskomattomalla tavalla – salaisissa konstellaatioista ja he saavat bonuksia. Ja sitten kun he lähtevät tehtävästään, he saavat näitä kultaisia kädenpuristuksia. Eivätkä nämä palkkiot ole missään suhteessa siihen panokseen, jotka he ovat antaneet yritykselle Hyvin usein osakkeenomistajat ja työntekijät – huomaavat, että taitoa ei ole. Ja tällainen tilanne ei voi jatkua. Tällainen toiminta pitää välittömästi loppua, koska se ei ole markkinatalouden mukaista. Uh, next, Mr. Hannan. Edustaja Hannan. Madam Chairman, I see we're now... Puhemies, nyt olemme sääntelemässä ilmeisesti yksityisen sektorin työllistämistä. Jotkut parlamentin jäsenet muistanevat, kun tulee maasta, missä se oli ihan normaalia käytäntöä valtiossa. Jopa meidän maassamme mentiin hiukkasen siihen suuntaan 70-luvulla. Ja seuraukset tulivat kammattavat. Ei hallituksen pidä sanoa elinkeinomalle, miten ansaita että me olemme tyytyväisiä sopimuksiimme, eikä valtion pidä sekaantua siihen ja sanoa, että se on laitonta. Saati sen, että EU sanoo, niin ymmärrä, että täällä ovat vihaissaan pankkien kanssa, mutta tämä ei ole missään suhteessa ongelmiin. Siinä päästetään höyryä, vihan purkausta. Jotkut ovat alun perin vastaan. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi käyttää veronmaksajan rahoja pelastaaksemme hyvin vauraita yksilöitä, kun itse tehneet virheitä. Ne, jotka nyt valittelevat, ensin pelastivat ja sitten säätelevät pankkia. Vaikkakin pitäisi näin tehdä, niin se pitäisi hoitaa demokraattisen kansallisen menetelmin, eikä Brysselistä käsin. Mr. Kamal. Mr. Kamal. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies. Hienoa nähdä teidät taas siellä puheenjohtajan korokkeella. Varmasti palkkion pitäisi olla suhteessa ponnisteluihin. Pankkiirit ja johtajat näyttävät saavan palkkion epäonnistumisesta, etenkin kun heidän toimensa ovat johtaneet velan kasvuun ja johtaneet siihen, että tämä velkakupla puhkesi nyt kuitenkin täytyy huomioida, että säätelyllä on aina vaikutuksia. Täytyy huomioida myös tahattomat vaikutukset. Jos bonuksia lähdetään sääntelemään äh, tavalla, joka ei ole suhteessa suorituksiin, niin miten nämä henkilöt sitten äh, vastaavat tähän? Tämä vain lisää peruspalkkaa ja sitten äh, muuttuva palkanosa pienenee. Lopputilanne on sellainen, että suoritus ja palkkio ovat vielä kauempana toisestaan kuin tähän saakka. Täytyy tutkia myös toivomattomat seuraukset, joita toimillamme on. Kiitos. Nyt sitten Liotau mietintöjä ensimmäisenä. Lavia. Obiettivo della relazione è quello di regolamentare l'immissione sul mercato di nuovi alimenti e di alimenti. Markkinoiden säätelyperiaate on nyt saanut uusia lähtökohtia. Ja tämä koskee muun muassa myös uusia elintarvikemerkintöjä. Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti pystyikin takaamaan korkean tason suojelun ihmiselämälle, terveydelle, eläinten asioille, ympäristölle ja kuluttajille ylipäänsä. Vain osa näistä asioista kuitenkin on saatu etenemään tässä ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvottelun on tärkeä muist- äh, neuvoston on tärkeää muistaa nämä asiat, kun tästä jatketaan eteenpäin. Ja etenkin kloonatut elintarvikkeet, joita elintarvikkeet ja rehujen ainesosat ovat tärkeä asia. Omat aloitteeni ovat parantaneet kuluttajien suojelua tässä suhteessa. Kiitos ja pani przewodnicząca! miesiąc temu głosowaliśmy nad. hyvä puheenjohtaja kuukausi sitten äänestimme asiakirjasta joka koski elintarvikemerkintöjä. halusimme kuluttajille selvää tietoa siitä mitä laitetaan elintarvikkeisiin mitä he syövät. jos me todella olemme huolissamme kuluttajien terveydestä niin emme halua että käy niin, että geneettisesti muunnetuista eläimistä peräisin oleva ruoka tulee valintamyymälöihin hyllylle. Me haluamme terveellistä ravintoa kuluttajille, eikä meidän pitäisi antaa periksi. Ei pidä luopua siitä ruoasta, joka tiedetään terveiseksi, eikä pidä lähteä vaarallisiin kokeiluun. Kiitos. Sitten edustaja Uutias. Presidente, la teknologia, anche nel settore Kiitos puhemies. Tekniikka elintarvikealalla merkitsee muun muassa sitä, että Eurooppa ja eri valtiot hyväksyvät sellaisia säädöksiä, jotka suojelevat terveyttä erityisesti varmistamalla sen, että elintarvikkeet ovat korkealaatuisia. Samalla pyritään varmistamaan se, että Niitä todella voi turvallisesti kuluttaa ja tästä ei voida tinkiä. Meidän on suojeltava ihmisten terveyttä. Meillä on oltava säännönmukaista lainsäädäntötoimintaa ja meidän on pysyttävä kartalla siitä, mitä tapahtuu. Tämänpäiväiset päätöksemme muodostavat listan tuotteista, joilla on uusia piirteitä – ja ihmisten pitäisi voida tietää, mitä heidän elintarvikkeissaan oikeastaan on, millaista tekniikkaa, geenimuuntelua tai muuta on käytetty, mistä tuotteet on tuotu, ovatko ne peräisin yhtenäismarkkinoiden ulkopuolelta. Nykyinen lainsäädäntöpuite on tässä suhteessa tyydyttävä. Kiitos edustaja Jaar. Äh, Puhemies, Ensinnäkin toteaisin, että ei ole mitään tollisia vaatimuksia, jotka edellyttäisivät sitä, että kloonilihaa täytyy käyttää ihmisavinnoksi. Kloonilihan käyttöön ihmisavinnoksi ja sen vaikutus ei ole täysin Ja Tosiasia on se, että eläinten kloonaaminen ei ole yhteensopiva eurooppalaisen lainsäädännön kanssa, joten eläinten kloonaaminen elintarvikkeiden tuottamista varten ei ole sallittua. Se täytyy kieltää. Euroopan unionissa ihmiset odottavat meiltä tällaista yksiselitteistä kannanottoa. Kiitos. Ačiū gerima pirmininkė. Palaikiau šį svarbų pranešimą. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on todella tärkeä mietintö, tekninen ja tieteellinen kehitys on ollut hyvin nopeaa ja se on tuonut mukanaan uusia prosesseja ja elintarvikkeita, mutta GMO-eläimistä tuotetut elintarvikkeet huolestuttavat kovasti, jos ajatellaan sitä, miten ne voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen. Tekninen ja tieteellinen kehitys on sellaista, jota ei voi pysäyttää, mutta se pitää olla turvallista ja pitää päästä eroon kaikista huolista, jotka liittyvät ihmisten terveyteen. Siksi tarvitsemme hyvin selviä valvontamekanismeja ja tarvitaan myös markkinoille panoon valvontaa ja kulttuurantaa tietoa. Koratsa Bild. Uh, I voted to ask the Puhemies, äänestyskäyttäytymiselläni niin haluan pyytää komissiota tekemään ehdotuksen siitä, että kloonattujen eläinten tulo EU-markkinoille kielletään, koska eu kuluttajat eivät halua tätä ja he ovat huolissaan eläinten hyvinvoinnista. Komissio on todennut, että ei ole tarpeen tarttua tällaisiin toimiin elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi Euroopassa. On kuitenkin hyvin tärkeää jatkaa tutkimustyötä ja kannustaa komissiota ja EFSAa tutkimaan kloonauksen eri puolia ja tekniikan eri puolia. Tällä hetkellä

Thank you. Mrs. Uh, Edustaja Lopunainen. Reglamento rėmose balsavau prie. Kiitos puhemies. Uuselintarvike asian puitteissa minä äänestin sitä vastaan, että otettaisiin käyttöön kloonatusta eläimistä valmistettuja elintarvikkeita ja ne niitä myytäisiin EUn markkinoilla. Meidän pitää erottaa toisistaan tieteellinen tutkimus ja elintarvikkeiden käyttö, jotka ovat peräisin tällaista klonatusta eläimistä joka päivässä elämässämme. Pääosa kansalaisia vastustaa kloonatun lihan markkinoille saattamista. Tämä mielipide pitää ottaa huomioon. Tällaisen lihan laatu olisi kyseenalaista sillä ei tiedetä minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla ihmisten terveyteen. Ja toinen on eettinen aspekti. Nyt annamme viestin, että vastustamme sellaisen lihan myyntiä, joka on peräisin kloonatusta lihasta ja pyydämme, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen tähän liittyen. Kiitos. Takkula. Kiitos ja Takkula. Rouva puhemies, osaltani haluan sanoa, että äänestin sen puolesta, että kloonattujen eläinten liha –

Minä ja muut liberaalidemokraatit haluamme kiittää tästä menettelystä, jota tänään on noudatettu. Tämähän oli jäämässä finanssimarkkinasäätelyn jalkoihin. Suurin osa tällaista palveluista on keskittynyt Lontoon kaupunkiin ja Hän on tässä piti olla kyse Leo Tardin mietinnöstä. Puhujalla ei ole mikrofonia. We will move on to the... Jatkamme Kramerin mietintöön ja tässä Kaneaski ensimmäisenä. pani przewodnicząca! trzeba wykorzystać wszelkie dostępne technologie pomagające redukować emisje. Niin. kaikkia pitäisi käyttää jotta voidaan vähentää teollisuuden päästöjä jotta suojellaan ympäristöä. Neuvoston direktiivi ja parlamentin siis parlamentin neuvoston yhteinen direktiivi edistää tällaista teknologiaa ja johtaa siihen, että tapahtuu virtavivaistamista ja lainsäädännön harmonisointia – jäsenvaltioissa tässä suhteessa. Tärkeää on välttää sitä, että syntyy lisää hallinnollisia komplikaatioita, kun äh, mietitään sitä, miten käytetään markkinavälineitä ja miten vahvistetaan tätä direktiiviä. Tulokset saattaisivat olla suhteettomia, joten äh, tämä, tästä syystä kuitenkin tuin tätä asiaa signor presidente onorevoli colleghi l'approccio integrato dell'unione europea al problema dell'inquinamento. euroopan unionin laaja lähestymistapa ympäristön pitää pitää läsnä valvoa. Tämä on hyvin tärkeää, jotta pystytään varmistamaan se, että tulevat sukupolvet pystyvät elämään. On suojeltava ilmakehää, vettä ja ihmisen ympäristöä. Tällä tavoin voidaan saada aikaiseksi strategioita, joilla pystytään valvomaan saastumista ja vähentämään sitä saastumista, mitä on tapahtunut koko viimeisen vuosisadan aikana. Ja nyt on hyvin tärkeää, kun meillä on suuri taloudellinen ja finanssikriisi. Pitää ottaa huomioon, minkälaisia kuluja tästä voi aiheutua. Tällä hetkellä on hyvin vaikeaa vastata niihin, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä, että tämä päätöslausuma on hyvin tärkeä ja tarvitsemme tuloksen nyt hyvin nopeasti ja kaikki jäsenvaltiot mukaan. Bartolotsi. Si, signor presidente. Kiitos puhemies. Saasteiden estämisen haaste ja päästöjen, teollisuuspäästöjen estämisen haaste on hyvin kuuma aihe ja se koskee hyvin monia aloja. Ympäristön, kansalaisten, terveyden, kilpailukyvyn suojelu on sovitettava yhteen tässä direktiivissä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on hyvin tärkeä näissä tärkeissä kysymyksissä ja pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvä tekniikka myös päästöjen hallitsemiseen ja korkeat standardit kaikkialle Euroopan unioniin. Näin voimme suojella ympäristöä, kun teollisuuslaitoksemme ovat kunnossa. Samalla on kuitenkin muistettava myös teollisuuden tarpeet ja sen kilpailukykyisyyden tarve, jotta sillä on tulevaisuuden näkymiä. Poliittisessa mielessä meidän on oltava hyvin perinpohjaisia ja kärsivällisiä ja käytävä neuvotteluja, jotta saamme aikaan lopulta sopimuksen kolmannessa käsittelyssä. Ja kannatan tätä mietintöä näistä syistä. Mesarus. Kiitos puhemies. Näinä päivinä ympäristön saastumista ei voi katsoa sellaiseksi, että koskettaa vain yksittäisiä ympäristön osia, vaan se pitää käsitellä integratiivisesti. Siksi IPPC-direktiivi, jonka takana on 15 000 eri olioa, ja tämä liittyy siihen, miten voidaan tutkia, miten teollisuus tarjontun kerkeä tekijä, miten se on eräs niistä, jotka vaikuttavat kaikkein eniten saastuttaviin. IPPC-direktiivi koskee sitä, että nimenomaan valvotaan teollisuus- ja maatalousyritysten päästöjä. Ja minusta on kuitenkin tärkeää, että erillisellä oikeudellisella välillä, jotka ovat olemassa, että ne voidaan integroida tähän mukaan, koska vain tällä tavalla voidaan olla parhaita varasta tekniikkaa jäsenvaltioille ja parhaimmat viite asiakirjat ja näiden, näiden työstäminen on vain tällä tavalla mahdollista. Siksi olisi tarpeen se, että olisi lyödä lukoon vähimmäispäästöt, jotta voidaan valvoa päästöjä, ja siksi minäkin äänestin ehdotuksen puolesta. Kiitos. Ja sitten menemme Hassin mietintöön. Edustaja Kalinaski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, lasy obok fundamentu. Kiitos puhemies. Jos ajatellaan metsiä, niin niillä on tärkeä funktio kestävänä ekosysteeminä. Ne ovat osa maapallon erilaisuutta, mutta niillä on myös oma tärkeä roolinsa luonnon moninaisuuden osalta. Pitää vähentää metsien menettämistä ja voi pitää edistää kilpailua puumarkkinoilla. Ei saa myöskään unohtaa luonnon katastrofeja, kuten viime viikkojen tulvia ja vesivarojen sääntely tapahtuu myös metsien toimista. Kiitos. Edustaja Jaar. Pidän erittäin hyvänä sitä, että komissio on nyt estämässä laittomasti kaadetun puutavaran tuontia Euroopan unionille – Tämä oli todellakin välttämätöntä. Kuitenkin on välttämätöntä saada aikaan tasapainoinen kompromissi, joka ei aivoheta turhia säädöksiä puujalostusteollisuudelle. Minä olen iloinen siitä, että tämä saatettiin estää ja samanaikaisesti saatettiin myöskin tarttua ongelmaan, joka liittyy metsien jatkuvan tuhoamiseen. Laittoman, äh, laittomalla korjaamisella syntyneen puutavaran käyttäminen on tärkeää, siksi ne yritykset, jotka käyttävät puuta kestävistä ja laillisista lähteistä, tulevat hyötymään tästä ratkaisusta. Rouva puhemies, EUn aikomus laittomien puutavaran ja puutuotteiden kitkemisestä ja niiden pääsyn estäminen markkinoillemme on tarkoitukseltaan hyvä ja siksi äänestin asetuksen puolesta. toteutuksessa on kuitenkin toivomisen varaa ja haluan sen näin mainita laillisille metsäalan toimijoille laittomat hakkuut ovat ilmiselvä haitta joka pitää kitkeä pois. vastatoimenpiteet on kuitenkin harkittava tarkkaan jotta ei hankaloiteta niiden tahojen toimintaa jotka toimivat oikein. on syytä muistaa että valtaosa eu ssa käytetystä puusta tulee eu n sisältä laillisesti ongelmat ovat ulkopuolella. siksi on turhauttavaa jos me laadimme niin tiukat valvontajärjestelmät itsellemme että heikennämme eu ssa toimivan teollisuuden kilpailukykyä samalla kykenemättä tarttumaan itse ongelmaan kielto saattaa markkinoillemme laittomasti korjattua puuta kuulostaa hyvältä mutta se ihmetyttää alan toimijoita käytännössä. jäljitettävyysvaatimukset on aiemmin hoitunut kirjanpidolla jossa ketjussa toimivat yritykset tietävät mitä ostavat ja keneltä ja kenelle myyvät. kun nämä vaatimukset nyt laajennetaan koko toimintaketjuun vaikuttaakin nyt siltä että me yritämme toimia täällä sisällä vaikka ongelma rehottaa muualla ja taas eu potkii itseään vaikka sen pitäisi parantaa maailmaa. Kiitos. Uh, um, President, uh, to what... Kiitos puhemies. Mihin ongelmaan tämä mietintö oikein on olevinaan ratkaisu? Voimme syyttää luottotilanteesta keskuspankkeja, säätelijöitä, hallituksia, ketä tahansa. Mutta en usko, että näitä ehdotuksia tehdään jonkun tietyn ongelman korjaamiseksi. Ne ovat tällaista huitelua sinne tänne ja kohdistuvat kaikki, jotka toimivat rahoituspalveluissa. Se on ihan ok, jos ei toimi sellaisessa maassa, jossa tämä ala on tärkeä, mutta teidän ja minun maani ovat, on, on sellainen, että siellä on paljon tätä toimintaa. Ja tässä ehdotuksessa, jos Lontoosta siirtyy Brysseliin tätä säätelyvaltaa, näen sen vaaran, että Britannia joutuu täyttämään suuremman osan velvoitteista kuin muut, hoitamaan toistakin velvoitteita. Mielestäni on hyvin kummallista, että tällaista sääntelyä tehdään. Now we turn to the Gular. Kiitos ja sitten Gularin mietintö. Antoni olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Tämänhetkinen talous- ja rahoituskriisi on osoittanut erittäin selvästi, että Euroopan unioni välttämättä tarvitsee valvontajärjestelmän rahoitussektorille, joka on tehokas, joka toimii integroidusti. Muuten me tulemme saman aikaan lisää kriisejä sen lisäksi, joka nyt on menossa. Ja on tärkeää, että eurooppalaiset instituutiot ottavat huomioon nämä mahdolliset systeemiset kriisit. Tämä on paras tapa saada aikaan johdonmukaisia päätöksiä sisämarkkinoille, jos voi myöskin tarttua siihen asioita, joita kansalaiset pitävät tärkeänä. Pitää odottaa, että tapahtuu konkreettisia asioita. Kiitos puhemies. Minä äänestin kaikki näiden mietintöjen puolesta, jotka liittyvät rahoituslaitoksiin ja rahoituspalveluihin. Myös kollegamme Jose Manuel García Margallon mietinnön puolesta. Lainsäädäntö, joka koskee rahoituslaitoksia, joilla pyritään paremmin sääntelemään pankkien toimintaa ja lisäämään avoimuutta johdannaismarkkinoilla, että otetaan käyttöön e, uudenlaisia toimia valtion velan osalta. Kaikkia näitä tarvitaan, että voidaan estää kriisien syntymistä jatkossa. On liian vähän sääntelyä markkinoilla ja tämä johti tärkeällä tavalla nykykriisiin ja maailmanlaajuiseen taantumaan. Me, tämä on johtanut tärkeisiin e, vaaroihin, jotka koskevat koko kansalaista e, rahoitusjärjestelmää, jotta voimme välttyä uskon puutteelta ja luottamuksen puutteelta tarvitsemme sääntelyä. Yhdysvalloin, Yhdysvaltain Yhdistään huoneessa on hyväksytty Dodd-Frank lakiesitys. Meidän pitäisi täällä parlamentissa tehdä vihdoin samoin Euroopan unionin kosken. Kiitos. Jos joku ei tiedä, niin olemme nyt Garcia Margajoi Marfil mietinnössä. Seuraava puhuja on taas olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä kannatan Euroopan pankkiviranomaisen perustamista, sillä sen pitäisi pystyä poistamaan aukkoja lainsäädännöstä ja nämä aukot ovat tulleet hyvin selviksi viimeaikaisen kriisin aikana ja parlamentti on niihin viitannut. Koordinaatio kansallisten valvontaviranomaisten välillä on hyvin tärkeää. Niiden päätäntävalta rajoittuu valtion rajoihin ja tämä ei ole riittävää, jotta rahoituslaitoksia pystytään valvomaan kunnolla. Sisämarkkinat ovat todellakin rajaton toiminta-alue. Ja tämän tavoitteen saavuttamisessa tämä viranomainen on ensimmäinen merkittävä askel. Ja sitten edustaja Palonen. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Minus uskon ehdottomasti, että tällaisen voimakkaan riippumattoman valvontaelimen aikaansaaminen, joka on omaisuutta järjestää myöskin rankaisuja, on tärkeää. Mutta olen kuitenkin hiukan häm- hämilläni tässä asiassa, koska minusta tuntuu siltä, että meidän pitää välttää virheitä. Jos tässä nyt pankkijärjestelmälle tehdään budjettimääräyksiä, niin kysymys on itse asiassa puolustamisesta siitä, että kansalaiset, sen estämistä kansalaiset joutuvat kantamaan rasitukset silloin, jos pankkijärjestelmässä on jotain ongelmia. Italian pankkijärjestelmäksi on sellainen, joka on osoittautunut terveeksi. Se perustuu vakaille, vakaille rahoituksille. Se toimii kansalaisten säästöllä, eikä harjoita spekulointia niin kuin muissa maissa on ollut. Ja on olemassa tiettyjä kieltoja, jos esimerkiksi tiettyistä rahoitus, jotka ovat tiettyjä rahoitusaktioista toimia, mutta ne ovat kenties poikkeustilanteita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että selkeästi pitää määritellä tämä valvontaelimen toimivalta suhteessa valvontajärjestelmä koskee systeemiriskejä, pitää jakaa roolit selkeästi pankkivalvonnan ja samoin kuin valvontaelinten välillä. Ja olen iloinen siitä, että tänään äänestimme niin, että voimme päästä pikaisesti kompromissiin, joka on mahdollista saavuttaa myöskin neuvoston kanssa. Kiitos. Tässä on periaatteessa minuutti aikaa. McCarthysta Takkula. Arvoisa rouva puhemies, äänestin lopulta tämän mietinnön puolesta ryhmäni ohjeistuksen mukaan vaikka täytyy sanoa että tässä oli sellaisia populistisia elementtejä joita itse en pidä hyvänä lainsäädäntönä. on todettava tietenkin että kukaan meistä ei varmaankaan halua sitä että pankit kaatuvat veronmaksajien kukkarolle ja on tietenkin selvää että tarvitaan niin kuin yleisiä sääntöjä mutta tämän tyyppinen tarkka sääntely esimerkiksi bonuspalkkojen kohdalla niin minun mielestäni se ei ole euroopan unionin tasoista lainsäädäntöä vaan se pitää hoitaa kansallisesti ja se on pankkien lopulta päätettävissä. on tietenkin selvää että tällaista yleistä eettistä keskustelua voidaan käydä siitä mikä on kohtuullista ja mikä on kohtuutonta mutta tiedän sen että kaksikymmentäseitsemän euroopan unionin jäsenmaan keskenkin tai välillä on erilaisia näkemyksiä siitä mikä on kohtuus ja mikä on kohtuutonta. mutta miksi äänestin tämän puolesta? tässä on myös hyviä osia niin kuin nämä uudet pääomia koskevat säännöt ja näin edespäin. on tietenkin selvää että huolehditaan siitä että pankkijärjestelmä voi olla terveellä pohjalla ja, ja kantaa ne vastuut mitä sille kuuluu entistä paremmin. kukaan meistä ei halua enää tulevaisuudessa tällaisia kriisejä mitä nyt on nähty pankkisektorilla Kiitos ja seuraavana Ferreiran mietintö. Edustaja Mastella. La recente crisi finanziaria, signor Presidente. Äskettäinen finanssikriisi, hyvä puhemies, on ottanut esille tiettyjä keskusteluja ja sen takia on jouduttu ryhtymään toimiin, jotta voidaan taata finanssijärjestelmän kestävyys ja terveys. Tämä johtaa suuriin kuluihin, joilla sitten toisiaisia vaikutuksia jäädyttävät finanssimarkkinat ja yritysten toiminta lamantuu ja tämän lisäksi työttömyystaso kasvaa ja verotulot vähenevät. Tämä siis tulee vaikuttamaan kovasti veronmaksajiin ja vähentämään kasvua Euroopassa. Siksi nämä tällaiset välineet, joita käytetään Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa, luovat juridista epävarmuutta ja tuovat kilpailun vääristymiä. Siksi meidän on ryhdyttävä koherenttiin toimiin, jotka ovat laajoja ja kyseessä olisivat sellaiset menettelyt, joista on selvästi sovittu EUn tasolla, jotta voidaan päästä vakaaseen järjestelmään. Kiitos. European... Kiitos. Sitten siirrymme Euroopan unionin rahoitusvakausvälinettä koskevan mietintöön. Podimeita ens, ensimmäisenä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταψήφισε σήμερα το ψήφισμα που αφορά τις αποφάσεις της 9 Μαΐου. Kiitos äänestäneet päätöslauselmaa vastaan, joka koskaa päätöstä vuodelta 9, 9.5. Eh, tehtyä päätöstä. Kyseessä on rahoitusvakausväline ja rahoitusvakausmekanismi. Vastustimme siis tätä äänestyksessä, vaikka pidämme päätöksiä tärkeinä, kun pyritään eh, takaamaan euroalueen vakaus ja suojamaan euroa. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa, että parlamentti on hyvin pitkään pyytänyt, että neuvosto etenisi tähän suuntaan, jotta voitaisiin antaa yhtenäinen viesti markkinoille. Mutta me myös sitä mieltä, että Euroopan keskuspankki on tässä toiminut solidarisuuden hengen mukaisesti, kun on ryhdytty toimiin obligaatiomarkkinoilla. Tämä päätös oli valtiovarainministeriöiden neuvoston päätöksen mukainen. Emme siis voi yhtyä kappaleeseen 14, sen henkeen, jossa kritisoidaan EKPtä. Kiitos. Paldies, Kiitos, Vaidere. Puhemies. Tarjolla laulevat vakauttamisvälineet, vaikka tulevat myöhässä, merkitsevät helpotusta niille maille, jotka ovat kärsineet rahoituksesta ongelmista, mutta ovat vain tilapäisiä ratkaisuja, koska kriisi on osoittanut yksiselitteisesti, että monet maat, ennen kaikkea sellaiset maat, jotka ovat eurovyöhykkeellä, ovat kärsimässä vakavista ongelmista, eikä niillä ole hyvää keskinäistä koordinointia. Voitaisiin keskustella tästä ajatuksesta, että, että luotaisiin tällainen uusi instituutio, mutta pitäisi katsoa, miten vanhan aiemmat instituutiot ovat toimineet. Meidän pitää saada aikaan johdonmukaisuutta, tarkistella sitä ja meidän pitää myöskin välttää sellaista tilannetta, joka voi eurovyöhykkeen vakauden vaarantaa ja mitä tulee myöskin tähän luottoluokituksiin. Tämä on tärkeä kysymys. Rip Seuraavana Islannin hakemus liittymistä Euroopan unionin jäseneksi ja Higgins ensimmäinen puhuja. Uh, Kiitos. Vastustin Islantin päätöslauselmaa siksi, että siinä pyydetään, että Islantin pankkien ottamat velat pitäisi maksaa takaisin, tekemättä selväksi, että tästä ei pitäisi joutua maksamaan tavallisen kansan Islannissa Iso-Britannian ja Alankomaiden pyytämä sopimus kyllä antaisi veronmaksajille mahtavan 3,7 miljardin euron maksun maksettavaksi ja haluan muistuttaa, että Islannin kansa, kansan äänestyksessä päätti, että se ei halua vastata spekulaatiota harjoittavien tahojen luomasta velasta, antaa niiden maksaa tämä hinta. On pyritty tässä pakottamaan maat leikkauksiin, mutta ei kuitenkaan ole tehnyt yhtään mitään, jotta vähentäisiin finanssimarkkinoiden valtaa. Näiden puolesta hänen ja brittien toorit puhuvat. Siellä tehdään suuria leikkauksia, jotka kohdistuvat työtä tekeviin, mutta meidän pitää nyt Islannin kansalle kertoa totuus ja varoittaa, että EU toimielimet ovat lähellä niitä uusliberaaleja, jotka tämän kriisin aiheuttivat. Kiitos. Andri Kiene. Puhemies, äänestin tämän päätöslausuman puolesta ja nyt haluan ilmaista voimakkaan tukeni sille, että Islannin kanssa avataan jäsenyysneuvottelut ja kannatan myös sen jäsenyyttä EU:ssa. Islanti on epäilemättä eurooppalainen maa, sillä on vahva demokraattinen kulttuuri, eurooppalainen ihmisoikeusjärjestelmä ja kehittynyt talouselämä. On tullut aika, että EU laajentuu sellaisille alueille, jotka täyttävät demokraattiset, maantieteelliset ja muut kriteerit liittymiselle on myös muita valtioita, kuten Kroatia, muut Balkanin valtiot ja mahdollisesti ja toivottavasti myös Ukraina ja Georgia, jotka odottavat mahdollisuutta päästä liittymään EU-hun. EUn laajentumispolitiikka on ollut sen menestyksekkäin ulkopoliittinen väline ja se on onnistunut laajentamaan eurooppalaista maisemaa koko maan osaan. Toivokamme, että Islannista tulee ensimmäinen Lissabonin sopimuksen aikainen uusi jäsenvaltio. Kiitos ja sitten hänen. Uh, Kiitos. On oikein mielenkiintoista nähdä, että jotkut ajattelevat, että joku maa haluaa liittyä EU-hun näinä aikoina. Minä olen isänsä käynyt vuodesta 1992 alkaen jatkuvasti olen nähnyt, miten maa on aina vuosina muuttunut. Tietysti siellä on äskettäin ollut vaikeita aikoja, mutta kukaan ei pysty kiistämään sitä, että siellä on valtavia saavutuksia kahdessa sukupolvessa on päästy pelkästään omavaraisviljelystä hyvin korkean elintason. Minä olen demokraattinen ja olen aina Israelin kansan kannalla. Jos siellä halutaan liittyä, niin yhdyn heihin, mutta en voi uskoa, että he tulisivat mukaan ja antaisivat oman määräysvaltansa muille ja myöntäisivät merialueensa muille ja antaisivat pois Islannin kansan